del día relativo a una... Menemme seuraavaan kohtaan. Meillä on useiden mietintöjen lyhyt esittely. Ensimmäisenä edustaja Kunevan mietintö. Aiheena kotitalous ja hoivatyötä tekevät naiset EU-ssa. Annan puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Kotitaloustyöntekijät ja hoivatyön että ovat henkilöitä, joilla, joille jätämme kotimme lapsemme, vanhuksemme ja sairaamme. He mahdollistavat meidän uran tekemisemme ja normaalin sosiaalisen elämän viettämisen, mutta he ovat näkymättömiä, mm, immateriaalisia, vakuuttamattomia ja sosiaalisesti syrjäytyneitä. Kyseessä ovat erityisesti naiset. Kaksi ja puoli miljoonaa kotitaloustekijä Euroopassa 88 prosenttia heistä on naisia. He tekevät pitkiä päiviä ilman lomaa, ilman terveydenhuoltovakuutusta, ilman eläkettä. He tekevät työtä olosuhteista, joita ei voida valvoa, koska ei ole mitään sopivia tarkastusmenettelyjä, joilla voitaisiin tunnistaa edes näitä työntekijöitä ja suojella heitä sitten tarvittavalla tavalla. Väestömme vanhenee ja naisten tulo työmarkkinoille luo vielä lisää tarpeita näille ihmisille. Jäsenvaltiot tietävät tämän oikein hyvin, mutta ne kuitenkin sallivat sen, ettei näitä henkilöitä rekisteröidä, joten luodaan tällainen talous. Julkiset kulut näin laskevat ja näin hyödynnetään halpatyövoimaa, joka jää täysin vaille suojaa. Tarvitsemme tilanteen tarkastamista jäsenvaltiossa välittömästi. Tarvitaan asianmukaista sääntelyä, joka sopii näihin ihmisen olosuhteisiin olisi ratifioitava ilon yleissopimus 188, joka koskee kotitaloustyöntekijöitä, joissa huomioon jossa on huomioitava tämä työntekijäluokka. Sitten niin sertifiointi tälle ammattikunnalle on tarpeellinen. On myös vaihdettava hyviä käytäntöjä. Ranska ja Belgia ovat esimerkkejä parhaista käytänteistä. Tosin niissä on eri, eri käytänteet. Edelleen nämä työntekijät ongelmien koittaessa eivät tiedä kenen puolen kääntöä on annettava ihmisarvo, on annettava heille tietoa oikeuksista ja saatava työnantajat mukaan. Haluaisin kiittää erityisesti yhteistyöstä kollega Tanja Gonzalesia. Hän on laatinut lausunnon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta. Haluaisin kiittää myös niitä, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen. Tarvitsemme tukeanne erityisesti juuri nyt ennen huomista äänestystä. Parlamentin konservatiivinen siipi on pyytänyt kohta kohdalta äänestyksiä, koska tärkeissä kohdissa halutaan hylätä sellaiset säännöt, jotka ovat juuri tärkeitä ja näin halutaan vesittää koko väline. Jos suuri enemmistö ei halua mitään sitovaa tointa, eikä halua tunnustaa tätä ammattikuntaa, jos ei haluta sitä, että tämä työntekijäryhmä saisi itselleen työaikaoikeuksia, sosiaali turvaa, terveyspalveluita, äitiyssuojaa. Ja jos emme ilon, ilon yleissopimusta haluta ratifioida, niin silloin hyväksytään se, että näitä työntekijöitä ei mitenkään rekisteröidä eikä heillä mitään oikeuksia. Kuinka Tällaista syrjintää voidaan sietää näiden kansalaisten ja toisten etuoikeutettujen kansalaisten välillä. Kuinka voi olla, että, että heitä ei kiusaa tämä tilanne? Eurooppa on aivan romahtamaisillaan ja loitontaa tämänkin kautta kansalaisia itsestään. Euroopan parlamentilla on tässä oma vastuunsa. Keskustelemme tässä asiasta, joka on joka koskee lähinnä ihmisarvon kunnioittamista. Anton Chekhov kirjoitti ja totesi, että puhui siitä, että on kunnioitettava toisia ihmisiä kirjeessään veljelleen. Meillä kaikilla on henkilökohtainen mahdollisuus osoittaa millaisesta kulttuurista tulemme, mitä tarkoittaa meidän kunnioittaminen. Kiitoksia. Gracias, señora Kuneva. Kiitoksia, edustaja Kuneva. Ja nyt siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Edustaja Tomp. Kiitos, puhemies. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tilastot kuvailevat meille hyvin epämiellyttävän kuvan naisista, jotka tekevät kotitaloustyötä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään maahanmuuttajista. Naiset ovat voineet eh, olla kotiäiteinä, tehdä kotityötä, huolehtia lapsistaan ja vanhuksista, koska ei ole ollut muita vaihtoehtoja. Joko päiväkodit ovat olleet liian kalliita tai sitten vanhainkodit ovat olleet täynnä, mutta nämä ihmiset eivät saa palkkaa tekemästään työstä, eikä heillä ole myöskään minkäänlaista sosiaaliturvaa. Tätä me emme voi hyväksyä. Jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tiettyihin toimiin oma maani mukaan luettuna. Slovenia on hyväksynyt lainsäädäntöä, mutta me tarvitsemme kattavan ratkaisun. Kyse on systemaattisesta ratkaisusta, jonka avulla voisimme eh, välttää harmaata taloutta, ja tästä olisi eh, koko yhteiskunnalle hyötyä. Kiitoksia sitten edustaja Wu. Thank you very much and th- Kiitos oikein paljon. Kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä ja muille kollegoille myös, jotka ovat hyvin edistyksellisesti – lähteneet tätä asiaa ajamaan. Tässä on hyvin selkeästi ja kovalla äänellä sanottava, että naispuolisten hoivatyöntekijöiden tilanne heikkenee säästöpolitiikan takia, kun julkisia palveluita leikataan kaikkialla Euroopassa ja konservatiivihallitus leikkaa niitä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kun naiset tekevät hoivatyötä, heitä ei tueta ja näin tasa-arvo sukupuolten välillä kärsii. Me emme puhu siitä, miten hankala työ on päivittäin hoivatyöntekijöillä naispuolisilla sellaisilla edessä. Näihin ongelmiin ei riittävästi kiinnitetä mietinnössä huomiota. Jäsenvaltioiden ja komission pitäisi huolehtia siitä, että hoidetaan myös henkistä puolta niiden hoivatyöntekijöiden osalta, jotka eivät mitään tukea saa – meidän on saatava kansalaisjärjestöt, jotka tekevät työtä tällä saralla toimimaan, jotta voidaan kaikin tavoin auttaa kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevia. Kiitoksia sitten edustaja Marias. Puhemies, haluaisin kiittää edustaja Kunevaa esittelijänä tästä mietinnöstä. Haluaisin myös todeta, että ne naiset, jotka hoitavat näitä töitä kotitalouksissa – he tekevät työtä epävarmoissa olosuhteissa. Usein he ovat lainsäädännön ulkopuolella, eikä heidän oikeuksiaan ole on taattu heidän AY-oikeuksiaan ei noudateta, heille maksetaan, maksetaan huonosti eikä heidän elintasonsa ole riittävä, erityisesti Kreikassa, joka on köyhtynyt pelastusohjelman myötä. Ajattelemme näitä työntekijöitä, joilla ei ole mitään oikeuksia. Unionin on tunnustettava tämä ammattikunto, kunta. Heidät on otettava mukaan kansalliseen lainsäädäntöön. Unionin on lopetettava etelän maiden köyhdyttäminen ja näin voidaan tukea kaikkien työntekijöiden oikeuksia ei ainoastaan naisten tällä alalla. Haluan kiittää esittelijä Kunevaa mietinnöstä, joka käsittelee kotitalous- ja hoivatyöntekijöitä EU-ssa. Minä itse jätin 17 tarkistusta lausuntoomme työllisyysvaliokunnassa ja olen tyytyväinen havaitessani, että lähestulkoon kaikki ajatuksesta on sisällytetty lopullisen version. Vetoan kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta ne ratifioisivat ilon yleissopimuksen. Kyse on nimenomaan kotitaloustyöntekijöitä säätelevästä yleissopimuksesta. Oma kotimaani Irlanti on ratifioinut tämän sopimuksen, mutta 22 muuta jäsenvaltiota ei vielä ole niin tehnyt ja tämä tulisi tehdä kiireellisesti. Olen tyytyväinen, että ajatukseni ammattimaisuudesta tällä alalla niin, että saataisiin kunnon työpaikkoja ja parempaa työllisyyttä on myös otettu huomioon. Olen tyytyväinen myös siitä, että lopu, lopullisessa versiossa on huomioitu myös omaishoitajan lomatarve. On saatava kunnon työpaikkoja myös kotitalous- ja hoivatyöntekijöille EU-ssa. Kiitos. Senor Pimenta López. Kiitoksia sitten edustaja Pimenta López. Obrigado, senhor presidente. O trabalho doméstico caracteriza... Kiitoksia puhemies tätä työtä leimaa oikeuksien ja työsopimuksien puuttaminen, alhaiset palkat, pitkät työpäivät, ei pidetä kiinni lomista, ei juhlapäivistä, ei makseta sosiaalisia maksuja. Tätä työtä siis leimaa epävarmuus ja sääntelyn puuttuminen ja työehtosopimusten noudattamatta jättäminen. Nämä työntekijät ovat jo muutenkin vaikeassa asemassa. 30 prosenttia väestöstä on köyhyydessä. Meillä on makrotaloudellisia Euroopan unionin pakottamia toimia, jotka ovat vielä huonontaneet tilannetta. Julkisten palvelujen yksityistäminen hoitopuolella lapsille, nuorille ja vanhuksille on johtanut siihen, että monet naiset ovat joutuneet hoitamaan. Tässä on uusliberalistista mm, hyväksikäyttöpolitiikkaa, jota Euroopan unioni jopa pakottaa jäsenvaltiot käyttämään. Kiitoksia, seuraava puhe. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä valtavasta työstä, jota kunneva on tehnyt tämän mietinnön puitteissa. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä työllisyysvaliokunnassa. Minä olen laatinut lausunnon mietinnöstä Kotitaloustyöntekijät ja hoivatyöntekijät ovat vähiten suojeltuja työntekijöitä Euroopan unionissa. Vuonna 2011 kansainvälinen työjärjestö yritti antaa kansainvälisiä puitteita yleissopimuksen 189 myötä, jotta voidaan taata asialliset olosuhteet näille työntekijöille. Siitä ei ollut juurikaan hyötyä, koska tähän mennessä kuusi jäsenvaltiota Euroopan unionissa on sen ratifioinut. Nämä työntekijät ovat täysin vailla suojaa ja ovat täysin haavoittuvia. Työpäivät ovat hyvin pitkiä, palkat hyvin alhaisia, eikä heillä ole mitään työturvallisuutta ja työterveystoimia. Tarvitsemme puitteet, joilla voidaan taata hoidon ammattimaisuuden, tarvitsemme lainsäädäntöpuitteet, joilla se taataan, ja julkisia investointeja, joilla voidaan jo tiedotusta lisätä ja tehdä tästä ammattimaista. Kuten tiedämme, 88 prosenttisesti tämän työn hoitavat naiset, joten vaikuttaa siltä, että tähän ei ole kiinnitetty siitä syystä juurikaan huomiota ammatillistaminen merkitsisi naisen eh, tasa-arvon edistämistä ja työpaikkojen lisääntämistä ja voitaisiin myös nämä hoitotyöt ottaa yhteiskuntamme ytimeen. Seuraava puhuja. I would thank the report. Arvon jäsenet, haluaisin kiittää esittelijä Kuneva hänen mietinnöstä. Näin saadaan valoa alalle, jolla on ainakin 53 miljoonaa työntekijää maailmassa, 2,5 miljoonaa Euroopan unionissa ilon lukujen mukaan. Kuten oikein mietinnössä painotatte, tämä on hyvin naisvaltainen ala. 83 prosenttia kaikista kotitaloustyöntekijöistä on naisia. Olen lukenut tämän mietinnön hyvin tarkkaan ja jaan monet huolenaiheenne. Esimerkiksi sen, että olisi tunnustettava ammattimaisuus kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden osalta. Pimeä työ pitäisi kitkeä, pitäisi ajaa työoikeutta ja jakaa parhaita käytänteitä jäsenvaltioiden kesken. Kun otetaan huomioon, miten nopeasti väestö ikääntyy, on nähtävä, että kotitalous- ja hoivatyön kysyntä lisääntyy kaikissa jäsenvaltioissa. Olen iloinen siitä, että pidätte hyvänä lähestymistapaamme, kun esittämme uutta tulevaisuutta työssä käyville vanhemmille. Meidän on otettava huomioon kaikki perheet, on otettava huomioon vanhempien tilanne, mutta myös niiden, jotka huolehtivat omista vanhemmistaan ja tasavertaista työnjaosta kumppaneiden kesken. Olisi hyvä suhtautua ammattimaisemmin kotitalous- ja hoimatyöntekijöihin. Me olemme tutkineet kustannustehokkuutta sille, miten voitaisiin tukea tätä alaa ja huolehtia laadusta ja tuottavuudesta. Laatupuitteet, jotka otettiin käyttöön vuonna 2012, pyrkivät parantamaan ikääntyneiden elämänlaatua sellaisten henkilöiden, jotka tarvitsevat tukea ja apua. Luin myös, että toivotte lisää tutkimusta siitä, mitä lisäarvoa saadaan sitä kautta, että ammatillistetaan kotitalous- ja hoivatyöntekijät. Näiden työntekijöiden ammattimaistaminen varmasti lisää tämän alan kiinnostavuutta ja näin palveluita voidaan tarjota yhä paremmin. Ja tätä kautta voidaan saada uusia työpaikkoja. Komission henkilöstön työasiakirja, jossa pohditaan näiden palveluiden käyttöä. Tämä raportti julkaistiin vuonna 2012 ja siinä puhuttiin siitä, miten voitaisiin saada uusia työmahdollisuuksia, erityisesti kotitalousalalla, edullisesti ottaen huomioon – tiukat budjetit. Olisi hyvä, että tämä ei olisi varjotaloutta enää, vaan osa virallisempaa taloutta. Joissain jäsenvaltioissa on jo politiikkaa, joka liittyy hoivatyöhön ja kotitaloustyöntekijöihin. Suomessa esimerkiksi verohelpotuksin, Ruotsissa – myös, ja Belgiassa ja Ranskassa on tällaisia sekkejä, joita käytetään tällä saralla. On siis tärkeää ajaa koti talous- ja hoivatyöntekijöiden asemaa. Kaikilla eurooppalaisilla pitää olla oikea osaaminen työn paikkaansa varten. Siksi tuleva osaamisen agenda keskittyy myös siihen, että parannetaan – osaamisen pätevyyden avoimuutta. Se voi olla kovinkin tärkeää siirtolaisille ja myöskin sinne tästä pyritään saamaan pakolaiset työmarkkinoille. Reilu kunnollinen työ ja ilon sopimus, yleissopimus 189 ovat tärkeitä asioita – Yhdessä Luxemburgin puheenjohtajakauden kanssa me kehottimme jäsenvaltiota järjestämään asiantuntijakokouksen, jotta voitaisiin ratifioida yleissopimus. Me haluaisimme huolehtia riittävistä työterveystoimista työntekijöille tällä saralla. Se, että kotitaloustyöntekijät jäävät 89 kautta 391 tekstin ulkopuolelle on kysymys, joka tulee uudestaan esiin, kun on arvioitu EUn lainsäädäntöä liittyen työterveyteen ja turvallisuuteen. Kuten mietinnössänne mainitsitte, viime vuosina tämä ala on ollut naisvaltainen, mutta siirtolaisten osuus on lisääntynyt viime aikoina. Huomaan, että viittasitte siihen, että tarvitaan laillisia siirtolaisreittejä ja ohjelmia, joissa kohdennetaan toimet siirtolaisiin. Meillä on siirtolaiskotitaloustyöntekijöihin liittyvä ohjelma, jossa on pilottihankkeita, joiden kautta tuetaan näitä siirtolaisryhmiä kotitaloustyöntekijöitä Euroopassa. Jään huolenne pimeästä työstä. Pimeä työtä tehdään tällä alalla paljon ja sillä on kielteinen vaikutus näiden työntekijöiden työehtoihin, mutta myös talouteen laajemmin. Muodollinen työsuhde mahdollistaisi kunnollisen sosiaaliturvan Tätä kautta saataisiin myös parannettua palveluiden laatua, joka linkittyy voimakkaasti työolosuhteisiin ja siihen, että pätevyys tunnustetaan. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että uusi eurooppalainen foorumi, joka edistää yhteistyötä, siinä, että vastustetaan pimeää työtä, varmasti lisää tietoisuutta. Näin voidaan vaihtaa parhaita käytäntöjä ja kokemuksia ja pyrkiä löytämään ratkaisuja niihin haasteisiin, joita tällä sektorilla kohdataan. Olen iloinen siitä, että puhuitte työmarkkinaosapuolten tärkeässä roolissa tässä yhteydessä. Näin voidaan vastata haasteisiin kotitalousalalla. Meitä kiinnostaa lisätyö tällä alalla tietenkin kunnioittaen – kaikkien omaa asemaa. Lopuksi haluaisin muistuttaa siitä, että komissio on sitoutunut siihen, että unionissa huolehditaan paremmin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ketään ei saa jättää jälkeen tässä kehityksessä, ei myöskään kotitaloustyöntekijöitä. Siksi tämän vallan oikea-aikainen mietintö ja auttaa joidenkin asioiden eteenpäin ajamista. Kiitos puhemies, kiitos arvon jäsenet. Muchas gracias, señora Jourova. Kiitoksia, komissaari Jourova. Keskustelu on päättynyt. Äänestämme